Sorry about the delay. No niin, kollegat, anteeksi tämä viive. Meillä oli koordinaattoreiden kokous. Ja se meni vähän yli aikaa. Ja nyt seuraavaksi valiokunnan kokous ja sitten 17.30 yhteiskokous Envi ja Agri-valikuntien kanssa. Me jatkamme kohdasta 12 vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa vuonna 2014 ja meidän valiokuntamme panos tähän työhön. Lausunnon valmistelijan edustaja Fronsolika, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Madam Chair. Uh, dear... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä yritin mahdollisimman kunnianhimoisesti laatia tätä lausuntoa, jotta meillä olisi tiukka kantaa FED-valiokuntaan. Painotin sitä, että pitää olla voimakas yhteys siinä, että vaaditaan ihmisoikeuksia hyvää hallintoa ja pyritään köyhyyden poistamiseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ihmisoikeudet on nähtävä kehitystyömme keskiössä – ja meidän on tarkkaan katsottava seuranta- ja valvontatoimia, joita haluamme toteuttaa. Käsittääkseni Euroopan unionin pitäisi etunenässä puoltaa maailmassa ihmisoikeuksia. Meidän on huolehdittava siitä, että välineemme ovat tehokkaita ja että näin otetaan huomioon kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen työ myös. Lisäksi meidän on vaadittava yritysten tilivelvollisuutta. Oikein toteutettuna tämä ei haittaa taloutta EU-ssa, vaan näin saadaan lisäarvoa, joka saattaa auttaa meitä pääsemään taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristötavoitteisiin Euroopan unionin alueella, mutta myös Euroopan unionin ulkopuolella. Erityisesti nyt, kun siirtolaisjoukkoja tulee Eurooppaan paljon, meidän pitäisi puuttua siirtolaisuuden syihin. Usein ongelmia on juuri ihmisoikeuksien alalla, oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisessa, turvallisuuskysymyksissä ja ympäristöongelmissa. Demokratia ja ihmisoikeudet on nähtävä asioina, joista ei lähdetä neuvottelemaan poliittisessa vuoropuhelussa kolmansien maiden kanssa. Haluaisin tekstin lisää viittauksia siitä, että meidän on huolehdittava siitä, että kehitysapumme kanavoidaan kansalaisjärjestöjen kautta, tällaisten kumppaneiden kautta, jotta apumme todella tulee tehokkaasti käyttöön paikan päällä. Jopa tänään kun meillä oli työryhmän A-kokous, keskustelimme esimerkiksi Euroopan unionin tuesta joihinkin maihin. Ja meidän on todella vaadittava kaikilta maiden hallituksilta, sellaisilta mailta, joissa ei kunnioiteta kunnolla ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia – ja maita myös, joissa on korkea korruption taso, on vaadittava kunnioittamaan yhteisiä sääntöjä. Komissiota ja jäsenvaltioita voidaan muistuttaa siitä, että kauppa- ja investointisopimukset tällaisten riskialtiiden maiden kanssa on saatava sisältämään ihmisoikeuslausekkeita. Komission on järjestelmällisesti myös huolehdittava kauppa- ja investointisopimusten ihmisoikeusvaikutusten arvioinnista toisaalta yhteys turvallisuuden ja kehityksen välillä. Toivoisin, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota EUn vuosittaisessa ihmisoikeuskertomuksessa kehityspolitiikkaan. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, mielelläni kuulisin teidän kantojanne ja kommenttianne. Ja otan vastaan totta kai tarkistuksia tähän esitettyyn tekstiin. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon. Ensimmäinen puhuja, edustaja Preda. Doamna președintă, aș în primul rând să felicit. Mm, kiitos, puheenjohtaja. Haluan onnitella tässä kollegaa vieressä hyvästä lausunnosta. Minä olen Afet, Afetin esittelijä koko asiasta tässä ihmisoikeusvaliokunnassa. Haluaisin viitata tässä omaan mietintööni, jossa ihmisoikeuksien ja kehityksen välistä, välistä suuretta painotetaan. Mehän olemme DEVE valiokunta. Minun tekstini on hyvin tiivis teksti, ei siis, siinä ei luetella kaikkia ihmisoikeusrikkomuksia ympäri maailmaa tokikaan, vaan valitsin tällaisen tiivist, tiivistelmän äh, tien, jossa olen ottanut esille kaikki pahimmat kysymykset ja miettinyt, että millä tavalla me voisimme keskitetysti äh, parantaa ihmisoikeuksia kehitysmaissa, miten me voisimme sen hyväksi tehdä. En minä kaikkia halunnut lähteä niin kuin sanottu luetteloimaan. Ja se vastaus, jota olen tässä hakenut näihin kysymyksiin, se on syntynyt miettimällä EUn käytettävissä olevia välineitä ajatellen sen suhteita kolmansiin maihin. Dialogit esimerkiksi, dialogit kolmansien maiden kanssa ihmisoikeuskysymyksistä, ihmisoikeussuuntaviivat, Euroopan unionin toimintasuunnitelma ihmisoikeuksien toteuttamiseksi ja näin poispäin ovat olleet taustamateriaalini. Olen näitä välineitä analysoinut, analysoinut ja ja sitten keskittynyt tähän kahteen pilariin, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin, ja nimenomaan näistäkin kahdesta vielä painottanut ensimmäistä, eli demokratiaa. Vähemmän on tullut kiinnitetyksi huomiota siihen, millä tavalla demokratia voitaisiin vahvistaa ja ihmisoikeuksien ja demokratian välistä, välistä suhdetta ylipäätänsä eihän ihmisoikeuksien kunnettamista voi kuvitellakaan ilman demokratiaa. Siksi minä nimenomaan tätä yhteyttä painotan. Yksi mietintöni perusviesteistä, joka tämänkin päivän keskustelun kannalta on aiheellinen, on se, että meidän pitäisi käyttää eri toimijamme demokratian ja, kan, ja ihmisoikeuksien vahvistamiseksi. Puhun nyt kauppapolitiikasta, kehityspolitiikasta ja sellaisista toimista, jotka liittyvät äh, naapuruuteen ja laajentumiseen. Kaikki nämä äh, poliittiset toimet voivat sitten edesauttaa sitä, että demokratia ja ihmisoikeuksia paremmin kunnitetaan. Muutaman seikan olen maininnut itse kehityksestä demokratiasta, ihmisoikeuksista, mutta en esimerkiksi, esimerkiksi 2030 strategiaa, enkä myöskään näitä kestävän kehityksen ohjelmia, tavoitteita ollenkaan maininnut. Niin ikään haluaisin mukauttaa näitä, tätä tekstiä niin, että tämä uusi, u, tämä u, vastikään tuoreesti hyväksytty agenda, agendan tavoitteet voitaisiin paremmin ottaa huomioon. Jatkuvuus ja, ja yhden johdonmukaisuus mm, tässä on esittelijän kannalta olennaista, eli se mitä tapahtuu täällä Devessä, ja yhtäältä sitten, sitten ihmisoikeuksien noudattamisen saralla. Tämä on tällainen suhde, toinen tällainen rinnakkaissuhde, jota pitää tässä katsoa. Ja nyt sitten no, odotan DEVE-valiokunnalta kontribuutiota, niin kuten herra Fruslikan panos on ollut, ollut tässä hyödyksi. Ja omalla äidinkielelläkin pystymme tässä keskustelemaan, mikä ei ole tavannomaista. When we were in New York, we had just on... Kiitos kestävän kehityksen tavoitteet ja ihmisoikeudet. New Yorkissa meillä oli mielenkiintoinen keskustelu tilastotiedoista. Tiedetään, että meillä on 17 tavoitetta, 169 alatavoitetta ja sitten luodaan indikaattorit ihmisoikeuksille ja hyvälle hallinnolle. Ehkä tuo työ saadaan maaliskuussa päätöksen. Onkaan tässä sitten välineitä EUlle katsoa ihmisoikeusasioita tulevaisuudessa? Ainakin tämä olisi mielenkiintoista tietää, mutta Tärkeää se, että ihmisoikeuskertomuksessa ainakaan luetteloida kaikkea, koska silloin vaarana on se, että ei saada mitään muutettua, koska tavoitteena kai on muuttaa jotain eikä luetteloida. Kaksi kollega vielä, Beatriz Becerra ja Hoipu. Gracias, presidenta. Eh, yo quiero darle las minä haluaisin kiittää puheenjohtaja teitä puheenvuorosta ja myös haluan kiittää Frunzulikaa se on hyvin tiivistetty teksti, mutta riittävän selkeä ja selittävä. Ja se on hyvä lausunto Develtä, jota kollega Preda tässä vielä sitten täydensi. Halusin myös niin kuin edustaja Preda kohdentaa muita joitakin asioita. Siitä pitää ottaa esille demokratia ihan perusasiana ja miten ihmisoikeuksia käsitellään. Tässä lausunnossa on hyvin selkeästi tuotu selkeästi se, että voimme vielä auttaa sen vahvistamisessa. Demokratian vahvistaminen on perusta, se on keskeistä rauhalle ja oikeudenmukaisuudelle ja myös hyvälle hallinnolle. Meillä on se hyvä etu, että meillä on nyt kestävän kehityksen tavoite. Tässä yksi niistä me olemme edenneet hyvin paljon tässä kestävän kehityksen agendassa vuonna ajatellen vuotta 2030. Ehkä voisin antaa jotakin lisäpanosta lausunnon valmistelijalle. Voisi ehkä olla hyvä korostaa tätä kestävän kehityksen tavoitetta. Siellä on 17 tavoitetta agendassa 2030. Kuten Linda sanoi, että sen täytäntöönpanoindikaattorit pitäisi olla selkeästi esillä ja niiden pitäisi myös vastata ihmisoikeusstandardeja. Minä haluan kuitenkin vielä korostaa, että samalla tavoin kuin me, me olemme me puolustamme ihmisoikeuksia maailmassa, meidän pitäisi olla myös esimerkillisiä siinä, kun me käytämme hyväksemme omia instrumenttejamme suhteessa niihin maihin, jotka eivät noudata ihmisoikeuksia, eivätkä täytä kriteerejä meidän pitäisi olla tehokkaampia ja määrätietoisempia työvälineidemme kanssa, joiden alla voimme eh, todella täyttää sitoumuksemme ihmisoikeuskysymyksissä. Me olemme tehneet vetoomuksen komissiolle. Meillä pitäisi olla juridisesti sitova mm, instrumentti ihmisoikeuskysymyksissä, jonka pitäisi olla paljon laajemmin käytössä. Minä tekisin kyllä vielä joitakin ehdotuksia. On tärkeää, että sisällytämme tämän sitovuuden tähän mukaan yritysmaailmaan, että niillä pitäisi, niillä pitäisi olla omat vaatimukset. Totta kai monet yritykset haluavat myös toimia näin. Monta kertaa puhutaan sitovista velvoitteista ja jos niitä ei noudateta, niin sitten lähdetään rankaisun tielle. Mutta ne yritykset, jotka tote, toimivat asianmukaisesti, ne, niiden pitäisi olla esimerkkejä siitä, miten voidaan toimia mm, niin, että voimme todella viedä eteenpäin tätä asiaa. Tässä olisi meillä hyvä toimenpide. Muutama kommentti avoimuuden lisäämiseen kehitysavussa. Kehitysyhteistyöohjelmat liittyvät kiinteästi ihmisoikeuksien, ihmisoikeustilanteen parantamiseen ja eteenpäin viemiseen. Näin lyhyessä ja tiivissä lausunnossa kuin mistä tässä on kyse, voitaisiin ehkä kertoa vähän enemmän viimeisessä kohdassa – erityiskysymyksistä, joissa puhutaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Meillä on myös me, meillä on myös käytössä olevia työvälineitä sitä varten. EU-ssa me ol, emme ole myöskään mitään allekirjoittaneet mitään sopimuksia tästä asiasta. Maria Hoibuk, Kiitos Maria Hoibuk, Kiitos Linda. Meidänkin puoleltamme sydämestä kiitokset valmistelijalle. Pidämme tietenkin tätä lausuntoa oikein tervetulleena. Kuitenkin uskoaksemme kohtaa tai toista voitaisiin vähän täydentää vielä, tai ehkä paremmin tuoda joitain sekä esiin. Ajattelen noita välineitä, joilla otetaan ihmisoikeudet huomioon eu kehityspolitiikassa. Sekin pitäisi tässä mainita – ja sitten kun puhutaan kansainvälisen työjärjestön työnormien kunnioittamisesta ja paremmasta kunnioittamisesta kautta sopimusten yhteydessä, ajatellen sosiaalisia tai ympäristöstandardeja, niin nämä asiat ansaisivat enemmän huomiota. Samoin kansainväliset yritykset. Pitäisi kyllä mainita tässä lausunnossa. Lisäksi tarvitsisimme sen, että seksuaali- ja lisääntymisoikeudet, samoin kuin oikeus terveyteen on todettava ja pohdittava, mitä EU voi tehdä. Samoin todettava, että on välttämätöntä, että politiikka on johdonmukaista. Nämä ovat seikkoja, joita meidän pitäisi vielä enemmän painottaa. Kiitos. Lola Sanchez. Gracias, Linda. Buenas... Kiitos, Linda. Minä haluan tietysti eh, onnitella edustaja Frunzulika koko hänen tiimiään tästä hyvästä tekstistä. Se on hyvä perusta lähteä eteenpäin. Niin muutama täsmennys, joista jota voitaisiin, joka voitaisiin lisätä tähän lausuntoon. Ei kehitys ole yksi, ei ole ainut instrumentti köyhyyden poistamiseksi tai jos haluamme puolustaa oikeuksia silloin, kun niitä loukataan. Meillä pitäisi olla myös yhteneväinen kehityspolitiikka. Meillä pitää olla hyvä kehitysapupolitiikka, joka myös perustuisi oikeusvaltaiseen mm, oikeus, oikeudenmukaisuuteen. Koska silloin, jos lähdetään loukkaamaan ihmisoikeuksia, ei se ole mikään ympäristökysymys tai ilmastokysymys. Siinä on humaniset, poliittiset, sosiaaliset, mutta myös taloudelliset syyt. Jos lähdetään äh, pyrkyy poistamaan köyhyyttä tai epätasa-arvoa, niin silloin siinäkin pitää olla yhteneväinen politiikka. Yhteistyöpolitiikka, kehitysapupolitiikka voisi olla myös sen kaltaista, että se voitaisiin kytkeä johonkin muuhun, esimerkiksi kauppapolitiikkaan. Sen takia meidän ulkomaankauppapolitiikka ei saa koskaan olla ihmisoikeuksien vastaista. Eli yritysmaailma ei saisi, ei saisi loukata ihmisoikeuksia, niin kuin on tapahtunut monissa maissa. Sen takia me Tuemme tätä sitovaa kehitysapua, jossa täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia. Se, tässä meidän täytyy olla yh, mm, samaa mieltä. Meillä pitää olla universaaleja arvoja, niin kuin ihmisoikeudet, kestävä kehitys. Meillä pitäisi olla myös juridisia puitteita, jotka ovat sitovia. Ei, eivät nämä saa jäädä mihinkään ihan, mikään ihanteiden tasolle. Mikä meistä on myös tärkeää, on kansalaisyhteiskunnan rooli, kun valvotaan ja että ihmisoikeuksia noudatetaan asianmukaisesti. Meidän pitäisi kuunnella tätä yhteis- kansalaisyhteiskuntaa meidän ulkoisessa toiminnassamme, mutta jos me emme huomioon tätä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa, niin se, silloin sen rooli heikkenisi nämä kaksi. Tämä pitäisi kytkeä myös tähän lausuntoon jollakin tapaa. Muuten se on erittäin hieno teksti. Kiitos. Finally Davos Tier. Davos Tier lopuksi. Thank you, Chair, and thank you to... Kiitos puheenjohtaja, kiitokset esittelijälle mm, lausunnosta. Tarjoaa tarjo oikein hyvän pohjan keskustelulle. On hyvä, että hän lähtee tästä 2030 strategian suuntaviivoista liikkeelle ja näiden kestävien kehitysohjelmien kautta myöskin tätä lähestyy. Samoin pohtii hyvän hallinnon mahdollisuuksia edesauttaa asioita. Samoin mitä äsken puhuttiin ihmisoikeuden oikeuksien roolista tässä yhteydessä Tämä on tällainen semanttinen kysymys, mutta tässä on hiukan eroa, kun puhutaan joko tällaista edistämisestä ja puolustamisesta, promotion defense, että ollaanko me sitten äh, ihmisoikeuksien äh, edistäjä vai puolustaja, mutta tämä nyt on semantiikkaa lähinnä mm, kieliasuun liittyvää. Mitä sitten maahanmuuttoon tulee, on sekin äh, asianmukaista, että, että ne asiat ovat tässä mietinnössä tai lausunnossa mukana, vaikkei eh, sitä sitten eh, voida suoraan kytkeäkään sitten siihen, eh, että mitä enemmän kehitysapua, sitä vähemmän maastamuuttoa. No, sitten elinkeinojen, elinkeinoelämän ja ihmisoikeuksien välinen, välisen kytköksen korostaminen, se on, on tosiaan tärkeää. Beatrice on todennut, että, että seikka, joka vielä tulee varjoesittelijöiden äh, palaverissa esille. Mitä todella tärkeää, kun äh, näitä asioita pohdimme, pohdimme niitä sitten maailmanlaajuisesti, ajatellaan tätä äh, maailmanlaajuista toimijaa, kenttää. Todellakin olen enemmän kuin tyytyväinen siitä, että tässä muutosesitysten kautta voimme hiukan äh, päivittää äh, tätä tekstiä toisessa kappaleessa, äh, kun me, että muutetaan tässä että tämä strategia sitten ajankohtaisesti 2030 eikä 2015 jälkeisen ajan strategiaksi. Tämän tyyppistä äh, pientä viilaamista. Muuten oikein hyvä teksti, kiitos. Kiitos oikein paljon, edustaja Fronsulika. Ai anteeksi, unohdin. Onko meillä ulkosuhdehallinnosta ketään? Edustaja Fronsulika, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Kiitokset kaikille kollegoille. aivan erityisesti kiittäisin edustaja Brendaa, mutta myös kaikkia muita puhuneita kollegoita. Minun mielestäni meidän todella on tehtävä enemmän. Enemmän työtä, jotta yhdistetään jotenkin kehitysyhteistyöpolitiikka ihmisoikeuksiin, kansalaisoikeuksien kunnioittamiseen, samoin hyvään hallintoon. Ja lisäksi korruption vastainen taistelu on tärkeä aihe. Nämä ovat siis kaikki tärkeitä asioita, koska kyse on demokratian edistämisestä ja samalla sitä, että parannetaan tietyn maan toimintatapoja. Yhä uudestaan on viitattava siihen, että kansalaisjärjestöillä on tärkeä rooli. Ohjelmat, joita toteutetaan monissa maissa, joissa korruptiota on paljon. On todettava, että näiden ohjelmien valvonta kuuluisi tällaisille kansalaisjärjestöille, toimijoille, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaa ja ovat jo osoittaneet, että he voivat taata sen, että valvonta on tehokasta varojen avoimen käytön osalta. Vielä sydämelliset kiitokset kaikille kollegoille ja nyt odotan sitten tarkistuksia. Kiitos. Kiitos oikein paljon kollegat. Muistuttaisin vain, että määräaikatarkistusten tarkistusten jättämiselle 19. päivä lokakuuta ja äänestys 10. marraskuuta valiokunnassa. Kiitos oikein paljon. Kiitos edustaja Preda, että saimme kuulla, mitä tapahtuu Afetissa. Seuraavana esityslistan kohta 13, hyvin tärkeä, valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen Istanbuliin – aikaisemmassa kokouksessa keskustelimme komission kanssa siitä, miten komissio suhtautuu tähän huippukokoukseen ja nyt pysyvä esittelijämme eli Guerrero Salom esittelee mietintönsä. Istanbulin huippukokous on tietenkin ensimmäinen maailman humanitaarisen avun huippukokous. Tämä on tärkeä ajankohta että humanitaarinen apu on niin valtavasti esillä uutisissakin. Katsotaan, mitä tehdään hyvin ja mitä voidaan parantaa. Enrique. Kiitos Linda. Ensinnäkin haluan pyytää anteeksi, että esitän tämän asian usean tunnin kokouksen jälkeen, kun meillä on ollut kehitysvaliokunnan kokous, ja tämä on ollut kuitenkin aika tuottoisa päivä. Pyrin olemaan mahdollisimman tiivis ja lyhytsanainen jo Neljännesvuosisadan ajan olemme halunneet luoda nämä puitteet, joissa sitten voitaisiin kehittää kehitys, humanitaarista apua. On aika huikea ajatella, että viimeisen 25 vuoden ajan lähes kaikki luonnonkatastrofit ovat kasvaneet, ovat moninkertaistuneet. Aivan varmasti ne ovat vaikut, siihen on vaikuttanut ilmastonmuutos, mutta myös suuret muutokset joita on tullut esille viimeisen 25 vuoden aikana. Asialliset konfliktit ovat myös seurausta bipolaarisesta maailmasta, jo maailmasta, jossa on vähemmän valvontaa itse toimijoiden toimesta ja samanaikaisesti dynaamisesti on turvallisuus mielletty erilaisena käsitteenä. Humanitaarinen apu on kasvanut tuntuvasti, huomattavasti kansalaisyhteiskunnat ovat päässeet kukoistamaan, kansalaisjärjestöt ovat nähneet päivänvalon, kansainväliset järjestöt ovat muuttuneet kokonaisvaltaisesti tässä humanitaarisen toiminnan kentällä, kentällä. Ja meillä on myös rahoituksellisia resursseja, joiden avulla voimme ratkaista humanitaarista kriisiä mutta siinä täytyy kuitenkin ottaa aina huomioon viimeaikainen talouskriisi, joka on koetellut yhteiskuntiamme viimeisten vuosien aikana. Ei siis ole yhtään outoa, että YK kaiken tämän muutosviron myötä on päättänyt humanitaarisen huippukokouksen järjestämisestä, jotta voitaisiin katsoa, mitkä ovat rakenteet humanitaarisen avun puitteissa – ja jotta saataisiin parempaa yhteen toimivuutta, parempaa tehokkuutta, parempaa yhteistyötä, kun pyrimme antamaan vastausta mm, ihmisille, jotka äh, tarvitsevat apua ja ovat meidän äh, humanitaarisen toimintamme keskiössä viimeisten kuukausien aikana, ihan viimeisten vuosienkin aikana on on käynnistetty osallistava, osallistuva prosessi alueellisella, paikallisella ja maailmanlaisella tasolla. Tämä on vaikuttanut siihen, että mielipiteitä on muokattu, ihmiset ovat muuttaneet näkemyksestään ja se on myös vaikuttanut tähän haasteeseen, siihen miten järjestetään tämä tuleva huippukokous. On elementtejä, jotka toimivat tavallisen tapaan ja sen takia ne voisivat rajoittaa odottaa tämän huippukokouksen seurausvaikutusta. Tässä on kyse hallitusten välisestä huippukokouksesta. Öö, olettaen, että monet maat, jotka ovat maailmanlaisia toimijoita, ovat tajunneet, että heidän täytyy todella osallistua myös tämän huippukokouksen valmistelutyöhön, koska tämä ei ole mikään tavallinen hallitusten välinen öö, huippukokous, niin asiakirjojen valmisteleminen, liittoutumien valmistaminen on myös paljon paljon monimutkaisempaa kuin nämä, näissä tavallisissa niin sanotuissa hallitusten välisissä huippukokouksissa. Ei myöskään humanitaarinen apu ole saanut niin paljon huomiota, vaikka kriisejä on ollut, mutta kriisi on kestänyt niin paljon ja se on ikään kuin lukinut ihmisiä lokeroihin maailman eri kolkilla. Mutta kuitenkin tämä tuleva huippukokous voi olla muuttava tekijä. Se huippukokous pidetään ensi vuoden toukokuussa Istanbulissa. Jotkut kohdat voivat myös vielä muuttaa oleellisesti tätä huippukokousta, koska huomisesta lähtien ja 16. päivään asti pidetään Genevessä kokous ja siellä on myös komissio läsnä. Tämä on kokonaisvaltainen kuulemistilaisuus ja siellä pyritään kuulemaan kaikkia osapuolia, päästään, päästä konseksukseen siihen, miten voitaisiin edetä uusissa puitteissa. Ja sen jälkeen meillä on mm, Luxemburgin puheenjohtajavaltion tekemät ehdotukset vuoden loppuun mennessä, jotta neuvosto voisi tehdä loppupäätelmät, joka, jotka taas puolestaan kannustaisivat jäsenvaltioita toimimaan. Ja sen jälkeen meillä on myös YK pääsihteerin raportti, joka on suunnitteilla vuoden aluksi tulevan valmiiksi. Ja siinäkin hahmotellaan tätä huippukokousta ja sen rahoituksellisia puitteita. Meillä on myös erittäin myönteinen tiedonanto ja minä tämän mietinnön laatijana olen erittäin iloinen siitä, koska pyritään löytämään uusia toimintamuotoja, voidaan taata yhteistyö, yhteensopivuus ja taata myös näkyvyys rahoitusavussa ja ennakoitavuus rahoitusavussa. Täydentävänä tekijänä joka on tullut komissiolta ilmaistuksi, niin minun mietinnössäni on kolme keskeistä toiminta-akselia, joita olen ehdottanut. Ensimmäinen niistä on etenemme kokonaisvaltaisen konsensuksen hengessä humanitaarisessa toiminnassa. Siinä pitäisi olla mukana myös eurooppalainen konsensushenki. En sanonut mitenkään vapaaehtoispohjalta että tämän eurooppalaisen konsensuksen pitäisi olla perusta, koska ei ole mitenkään helppoa saada muut toimijat mukaan meidän rakenteisimme, mutta jos sanon, että sen pitäisi olla esimerkkinä, eli meidän hyvät käytänteet, niitä me voisimme tarjota muille toimijoille, jotta voisimme yhdessä edetä tässä kokonaisvaltaisessa konsensuksessa saadaksemme hyvän toimintaohjelman ainakin viidelle vuodelle, jossa voitaisiin saada ennakoitavuutta ja myös joitakin vastauksia. Sen jälkeen käytännössäännöt, jotka perustuvat humanitaarisen toiminnan perusperiaatteiden noudattamiseen ja siinä ovat mukana yhteenkuuluvuus ja yhteen, yhteistyö, niin kuin Linda sanoi, ja tänä aamuna ulkosuhdehallinnon edustaja sanoivat kummatkin, kuinka määrin, missä määrin yhteistyö, yhteistyö, yhteistyö on tärkeää. Se on ehkä yksi tärkeimmistä elementeistä, kun me haluamme antaa hyvän vastauksen humanitaariselle toiminnalle. Halutaan myös avoimuusnormeja, jonka avulla voidaan tehdä parempaa tilinpitoa, selkoa tilin jolloin voimme antaa myös hyvät vastaukset kansalaisille, kansalaisyhteiskunnalle humanitaarisen kriisin sattuessa päälle. Meillä pitäisi olla myös kokonaisvaltainen rahasto humanitaaristen kriisien hoitamisessa. En usko, että me valiokuntana tai parlamenttina tulisimme pyytämään toista rahoituksellista instrumenttia. Silloin kun ehdotetaan kokonaisvaltaista rahastoa. Olen ihan varma siitä, että jo olemassa olevat rahastot jotenkin törmäävät toisiinsa, että ne voidaan yhdistää, mutta saman aikaisesti häviäisi tämä sekaannus, niin kuin Lindakin jo viittasi tähän, kuinka monta rahastoa meillä on, kuinka monta aloitetta, kuinka monta erilaista järjestelmää meillä on tällä hetkellä toiminnassa tässä meidän maailmassamme. Meillä pitäisi olla ennakoitavuutta rahoituksessa. Meillä pitäisi olla parem, mahdollisimman paras käyttö käytettävissä oleville varoille. Jos meillä on tämä kokonaisvaltainen rahasto tai mekanismi, joka voitaisiin synnyttää uudestaan Istanbulissa, niin silloin siihen siihen voitaisiin kerätä rahoituksellisen avun virrat, jotka kaikki palvelevat samaa päämäärää. Minä haluaisin uudestaan vielä puhua humanitaarisen avun periaatteista. Kaikki humanitaarisen avun toimijat ovat sen sanoneet, että me hän meillähän on tietysti ihmiset meidän keskiössä, jotka tarvitsevat apua. Kaikki muu on instrumenttia. Meidän täytyy tajuta, ketkä ovat ne, jotka tarvitsevat tätä apua. Sen takia meidän täytyy helpottaa näiden ihmisten pääsyä humanitaarisen avun piiriin. Meidän täytyy pystyä kyt- kytkemään hyvin nämä toiminnot toisiinsa. Meidän täytyy myös tajuta, että tässä on olemassa siitä, kuinka me voimme vahvistaa paikallistoimijoiden roolia kriisin sattuessa päälle. Mehän tiedämme, että maaperällä paikalliset toimijat, eri, kaikki eri tahot, jotka jo toimivat, esimerkiksi toimijat, jotka tulevat jotka toimivat ei-hallituksen alaisissa järjestöissä tai kansainvälisissä järjestöissä, ne ovat ne tahot, joiden pitäisi kehitellä näitä asioita enemmän maaperällä. Minä olen ollut kokouksissa yli 25 kansalaisjärjestön kanssa ja myös tavannut komission edustajia EK-osastolta, mutta myös Georgievan varapuheenjohtajan olen tavannut. Me olemme työstämässä eurooppalaista kantaa ja olemme myös järjestämässä suuren, korkean tason paneelia. Olen myös laatinut koko joukon tarkistuksia. Monet niistä vahvistavat avainkysymyksiä, niin kuin riskiryhmien suojelua, työntekijöiden turvallisuutta humanitaarisen, humanitaarisen avun järjestöissä – jotka nämä ihmiset riskeeraavat usein elämänsä, koska ovat lähteneet vapaaehtoisena humanitaariseen apuun. Meidän, miten rahoitusta voidaan paremmin ohjata paikallisille kansallisjärjestöille. Meillä pitäisi olla poliittinen ohjelma, joiden avulla voidaan katkaista kaula pitkittyneiltä kriiseiltä. Meillä on myös vaatimuksena mm, lahjoittajille suuremmasta joustavuudesta, suuremmasta avoimuudesta ja suuremmasta ammatillisuudesta. Ja vastaanottavaisuuskyky pitäisi olla myös suurempi yksityisessä osallistumisessa. On myös joitakin viittauksia YK uudistukseen tässä asiassa. Ja lopuksi haluan vielä sanoa jotakin, johon olen jo viitannut aiemmin eurooppalainen konsensus. Sen pitäisi vahvistaa meidän kantaamme ilman, että tässä yritetään pakottamalla pakottaa mitään kenellekään. Jokainen voi eh, itse tarjota parhaita mahdollisia ratkaisuja, mutta tässä on yrityksenä selittää se, että me haluamme eurooppalaisina hyviä tuloksia kokonaisvaltaisen konseksun myötä, koska meillä on yhteiset arvot, jotka me jaamme. Enkä halua lopettaa kiittää välttämättä kuitenkaan enemmän kollegoja, jotka ovat tehneet aivan loistavaa työtä. Ilman sitä tämä ei olisi ollut niin loistava säkenöivä teksti, mutta ilman yhteistyötä tästä olisi tullut näin hyvä. Brilliant Enrique, and even more brilliant because of Enrique's... Loistavaa, Enrique. Kiitos, Charles Görans. Ei vaan, anteeksi, Charles ja sitten Davor. Ja sitten näytän itsenäkin puhujalistalle. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan sanoa heti alkuun, kuinka suuresti arvostan ystäväni Gerreron tekemää työtä. Erittäin, erittäin kattava kokonaisvaltainen työ, jossa on todella otettu keskeiset kohdat esille. Siinä on aika huikea sivulukumäärä. lukumäärä vaikka lu- lukeminen voi olla vähän vaikeaa, mutta perustelut ovat hyvin tiiviisti siinä kaikkien luettavissa. Ja haluaisin ehkä korostaa joitakin ihan keskeisen, keskeisen elintärkeitä asioita meidän valiokunnallemme. Ja kyllä täysistunnossakin sen pitäisi tuoda esille, jotta meidän mietintömme saisi enemmän näkyvyyttä. On ehkä, tässä on kyllä paljon työtä meillä edessämme. Ja miten tähän huippukokoukseen on päädytty, se on aika erikoislaatuista. Ei tämä ole mikään varsinainen hallitusten välinen prosessi, vaan kuulemisprosessi. Myönteistä tässä on ollut semmoista, että monenkeskisyys on toiminut. Kuulemisia on järjestetty, suuria konferensseja tänä vuonna Addis Abebassa, Pariisissa, mm, ensi, ensi vuonna konferenssi. Se on ihan hienoa. Mm, lähimenneisyys lähimenneisyydestä muistamme joitakin monenkeskisiä uhkia. Nyt sekin on ihan aiheellista tuoda esille näinä aikoina, koska nyt ei ole tämä tilanne enää vallalla. Jotkut asiat sujuvat hyvin, hoituvat hyvin, erityisesti humanitaaristen toimijoiden korkea ammatillisuus. He, me olemme kuulleet heitä, he voivat ovat kykeneviä tekemään hyvin toimivia ehdotuksia, toimivat maaperälle, he ovat hyvin perehtyneitä kriiseihin, tuntevat ne läpikotaisin, miten voidaan ajoissa hälyttää yleinen mielipide heräämään ja toimimaan. Me olemme nähneet, kuinka tärkeää oli se, että toimijat, kuten kansainvälinen punainen risti tai lääkärit ilman rajoja ovat paikan päällä. Ei, ei, koska kansainvälinen National. Terveysjärjestö ei aina ole pystynyt toimimaan näin ennakoivasti, eli hälyttämään riittävän ajoissa kansainvälistä liikehdintää. Humanitaarinen on aika epäkiitollinen aihe noin yleensä ottaen pari, ehkä noin, jos muistamme viimeisimpiä katastrofeja, kun draama on käsillä, niin silloin rahoitus lähtee liikkeelle parin päivänä katastrofin äh, lieventämiseksi, mutta sitten se jossain välissä unohtuu. Meidän pitäisi painottaa näitä myös näin, näitä niin sanottuja uno, näitä niin sanottuja unohdettuja kriisejä. Täällä on varmasti monet edustajat olleet niissä tilanteissa tutkimassa itse yrittäneet löytää ratkaisua tähän, mikä sitten toimii hyvin, on toimijoiden korkea ammattiprofiili. Ja myöskin hyvä koordinaatio silloin, kun katsotaan, miten jotakin logistiikkaa, logistiikkaa lähdetty Vietnam paikan päälle. OCHA eli YK-alainen yksikkö ja ECO e, toimivat erittäin hyvin keskenään, mutta mikä nyt sitten ei toimi hyvin on humanitaaristen työntekijöiden suojelu Kundusissa. Yksi lääkärit ilman rajoja tiimi löysi kuolleen siviilisairaalassa, niin mielestäni ei ole mitään lieventäviä asianhaaroja, mitään lieventäviä asianhaaroja, että annettaisiin anteeksi tämä pommitus. Kaikki oli koordinoitua. Kaikki kaikki paikalla olevat voimat olivat koordinoituneena Afganistanissa navigointilaitteet mukaan, luotien, mukaan lukien. Meillä pitäisi nyt olla par- parlamentaarinen tutkimus ja seuranta, mitä todella tapahtui Kundusissa, ja että vastuuhenkilöt todella tekisivät selkoa, kerrottaisiin myös uhrien lukumäärästä, Afganistanissa, mutta myös kansainvälisellä yhteisöllä, mutta ennen kaikkea humanitaarisen avun toimijoille, koska on kyse lääkärit ilman rajoja järjestöstä. He ovat erittäin uhrautuvaisia. He tekevät todella esimerkillistä työtä, riskeeraavat oman elämänsä siellä jatkuvasti ja kun puhumme kundusista, niin tämä on täysin kestämätön tilanne. Sitä ei missään nimessä voi hyväksyä ja olisi todella surkeata, jos jättäisimme tilanteen nyt sellaiseksi kuin se tällä hetkellä on, jos emme vaati vastuullisia tilille tapahtuneesta. Tämä pitäisi laittaa seuraavan parlamentin, parlamentin seuraavan täysistunnon esityslistalle. Vielä kerran haluaisin kiittää vielä kerran ystäväni Kerreroa lopuksi halusin sanoa lopuksi tämän, meidän pitää olla äärimmäisen valppaita. Anteeksi, unohdin yhden asian. Rahoitus. Vuosien ajan me olemme jo usean kertaan, useat meistä täällä parlamentissa sanoneet, että ei ole riittävästi varoja. Komissio pitää jotakin rahaa ja yhdessä laatikossa varaa budjetin seuraavalle vuodelle sanoimme tämän jo tänä aamuna puheenvuoroissamme. Tässä puhutaan 4 miljardin rahoituksesta, annetaan sinne 1 prosentti 40 miljoonaa. Tämä on ihan hävytöntä. Kyllä koko uskottavuus tässä murenee, jos julkisesti ilmoitetaan ensin jotakin ja sitten se ei kuitenkaan toteudu. Ainahan voidaan sanoa, että jotakin siellä kirstun pohjalla on jäljellä mutta se muistuttaa vähän tarinaa siitä naisesta, joka valmisti ateraa viidelle henkilölle. Ja sitten hän sanoi, että kyllä kuitenkin aina jotain on jäljellä, koska ruokaa oli niin vähän. Mutta hän sanoi, että eihän kaikki, eivät hän kaikki kuitenkaan syö itseään kylläiseksi, koska eivät halua olla epäkohteliaita. Ainahan löydetään tyhmiä selityksiä. Mutta todellisuudessa voimme sanoa, että meillä oli riittävästi varoja, oli riittävästi rahaa. Jos EU oli 0,5 prosentissa julkisessa kehitysavussa, niin olisimme ollut me kyllä me voisimme rahoittaa sillä tämän Pohjois-Afrikan Trust Fundin, me voisimme rahoittaa sillä myös naapuruusstrategioita, joissa painopiste olisi tietysti kehitysavussa. Kiitos. Um, Kiitos Saara. Edustaja Stier ja sitten Kaloglu. Tiedän sen. Thank you, Chair. Thank you to... Kiitos puheenjohtaja, kiitos Enrique. Erinomaisesti, erinomaisesta äh, lausuntoluonnoksesta. Luen sen kroatia, kroatialaisena äh, käännöksenä. Jatkan kroatiaksi siis. No, tämä on erityisen tärkeää ajatella näitä poliittisia aikoja, joita elämme, ja vallankin sitä keskustelua ajatellen, joka seuraavassa täysistunnossa odottaa. Nyt, jotka osallistuitte näitä missiolle, mission New Yorkiin, jossa tämä kolmas avustuspaketti hyväksyttiin, hyökättiin. Muistatte, että se Euroopan unionia suorastaan vastaan hyökättiin suorastaan tavasta ja syytettiin paheksutuista tapaa, jolla se hoitaa tätä, näitä humanitaarisia kriisejä omilla reuna-alueilla. Nyt olisi hyvä siirtyä puolustuskannalta olemisesta, puolustuskannalta sellaiseen tilanteeseen, jossa koko Euroopan unioni määritellään hyvinkin päteväksi ottamaan ohjat käsinsä koko tässä asiassa. Tämä olisi fokuksellisesti oikea lähestymistapa. Tällä tavalla voimme valmistautua ensi vuonna pidettävään Istanbulin huippukokouksen juuri nimenomaan tältä pohjalta. Mehän, me, meidän on tässä puhuttava, mietittävä Euroopan unionin uskottavuutta – puhuttava siitä. Tässä äh, lausunnossa osutaan naulan kantaan suoraan sanottuna, tai mietinnössä pikemminkin. Äh, täytyy hyvin täsmällisesti kuitenkin asia pystyä esittämään. Äh, kolmas kohta kuvastaa selkeästi sitä, miten tarpeellista tällainen spesifisyys oikeastaan näissä asioissa onkaan. Esimerkiksi ajatellen näitä, siinä todetaan konkreettisesti seurannan sisältö näiden kansainvälisten hankkeiden koordinoidin seurannassa. Kun ajatellaan vaikka Istanbulin huippukouksen toteuttamismuotoa, se nyt on aika haasteellista tietenkin. Tässä yhteydessä on äh, korostettava äh, muitakin seikkoja, niin kuin äh, lausuntoluonnoksessa on korostettukin ansiokkaasti. Lopuksi vielä haluaisin kiittää siitä, että 11 kohdassa on mainittu erityinen suoritus, jossa kehotetaan Eh, kriisiaikoina lasten koulutuskustannusten budjetointia tai rahoitusta eh, lisäämään kahdella neljällä prosentilla. Haluan eh, tätä vielä korostaa ja vielä, vielä kerran kiitokset Enriikelle siitä, että hän on tämän koulutusaspektin ottanut mukaan. Um, Beatrice Becerra, colleague running out. Kiitos. Edustaja Kovligos, anteeksi erehdyin. Menin tässä vähän liian pitkälle puhelistelle. Sitten Enrique, vielä Enriken kysymys komissiolle. Mutta teidän puheenvuoronne on ensin. Olkaa hyvä. Uh, women uh, first, if you like. Naiset ensin, jos näin haluatte. Ei, vaan te kyllä odotitte jo pitkään puheenvuoroa. Olkaa hyvä vain. Minä vain erehdyin. Um, πιστεύουμε että πρόκειται για ένα πολύ καλό και από τον συνάδελφο Ερίκε Γκερέρο. Kiitos. Tämä oli erittäin hyvin kohdennettu mietintö Enrikeltä. En toista kaikkea sitä, mitä on sanottu. Väestöt siirtyvät, pakolaiset siirtyvät, ne ovat tärkeimpiä väestön liikehdintoja toisen maailmansodan jälkeen. Erityisesti minun maassani Kreikassa me olemme voineet todeta ja seurata tätä päivä toisensa jälkeen. Tämä on saanut dramaattiset mittasuhteet. Minä pelkään, että seuraavat tapahtumat Turkissa viimeisimmän järkyttävän terrorismiattentaatin jälkeen vain aiheuttavat lisää epävakautta Turkissa koko alueella, Syyriassa. Turkki mahdollisesti ei pysty toimimaan tai tarjoamaan pakolaisille oleskelumahdollisuutta. Kuten Rova Merkel ja Erra Hollande viime viikolla sanoivat. Ehkä pitäisi tässä vielä valmistautua vielä suurempaan pakolaisaaltoon kuin mitä nyt on tähän asti nähty. Monet maat eivät pysty hallitsemaan tilannetta, eikä minun maanikaan pysty siihen. Meidän täytyy pureutua näiden syihin, jotka ovat synnyttäneet nämä katastrofit. Sen takia minulla on tarkoitus tehdä tarkistus Toinen kohta, kun puhutaan syistä ja voimista, jotka ovat aiheuttaneet nämä suunnattomat pakolaisaalot Irakista, Syyriasta, Afganistanista. Tähän pitää lisätä myös Kundusin sairaalan pommittaminen ja lääkärit ilman rajoja järjestön toteamat uhrit. Kollega Görens on myös laatinut tekstin. Meidän pitäisi keskustella, tutkia, miettiä, missä olosuhteissa tämä rikos todella tapahtui. Ne, jotka pommittivat, tiesivät aivan prikulleen pommittavansa sairaalaa. Yhden tunnin aikana sairaala joutui rankan pommituksen kohteeksi. Mutta toinen yhtä tärkeä asia on ilmastonmuutoksen paheneminen, eli me voimme siis odottaa yhä enemmän ilmastopakolaisia maaperällämme. Sen takia minä esitin tässä hengessä tarkistuksen. Ja viimeinen asia, pakolaisten suojelu. Ja niiden suojelu, jotka ovat lähteneet maantiellä, joista on tulossa pakolaisia. He ovat tehneet kulttuurisen, uskonnollisen valinnan. Jotkut ovat joutuneet lähtemään pakosalle, koska heidän uskontonsa kieltää, kieltää esimerkiksi abortin. Ja vastaanottavassa maassa meidän pitäisi reagoida ihmisoikeuden, ihmisoikeusjulistuksen hengen mukaisesti. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Um, thank, thank you very much. Now, so now it's Beatrice Becerra. And then... Kiitos. Nyt Beatrice Becerra ja sitten Eli Hautala ja sitten minä itse. Ja puoli kuudelta meidän on lopetettava, kun meillä on yhteinen kokous Enwin ja Agrin kanssa. Meidän on vielä toiselle puolelle rakennusta. Pyydän puhumaan ihan lyhyesti. Yes, eh, presidenta. Solamente... Kiitos paljon. Minä haluaisin vain viitata Guerreron tekstiin. Me haluan kiittää häntä. Hän on tehnyt suunnatonta työtä. Minä haluan olla myös vakuuttunut siitä, että hän ottaa huomioon valiokunnan mm, lausunnot. Haluan kiittää häntä tässä ja haluan kertoa tästä mie- mielipiteestä. Minä olen, Henrik ja minä haluaisin näissä ihmisoikeuskysymyksissä, että tämä kytkös olisi todella tärkeä, kun me puhumme tavoitteista. Tämä, tätä huippukokousta ajatellen haluaisin vain ajatella niitä tarkistuksia, joita tulemme esittämään tähän lausuntoon, jotta tämä lausunto saisi sovun taakseen. Toivon, että te otatte huomioon ensinnäkin oikeuden veden saantiin ja sanitaation, joka on perusihmisoikeus. Tämähän liittyy kiinteästi oikeuteen elämään. Ja minä, meidän täytyy myös hyväksyä, että kansainvälinen humanitaarinen laku, laki pitää sisällään oikeuden saada ö, ähm, monia palveluita. Seksuaalinen lisääntymisoikeus pitää taata naisille on myös joitakin aspekteja tässä mietinnössä, jotka oikeusasianvaliokuntaa kiinnostavat. Se tulee rikastuttamaan paljon tätä, se tulee vahvistamaan sitä kytköstä, että me pidämme mielessä tämän huippukokouksen valmistelussa. Okay. Um, thank you, Heidi. Thank you. Kiitos Heidi. I regret that I didn't hear the... Kiitos. Harmi, etten päässyt kuuntelemaan äh, tätä mietintökeskustelun alusta. Kovasti kiitokset kuitenkin Enrikelle äh, tästä hyvästä työstä. Meillä on paljon ajatuksia, joita voimme tukea. Luetteloin lyhyesti ne seikat, joita erityisesti äh, pidämme hienoa suorituksena haavoittuvien ryhmien oikeuden vammaiset, lapset, vanhukset, naiset – heidän erityistarpeitaan harvoin otetaan huomioon. Toisekseen meidän pitää tietysti ihmisoikeusperusteiseen lähestymistapaan keskittyä ja periaatteena pitää olla ihmisten oikeuksien turvaaminen. Kolmannekseen EU on otettava kantaakseen vastuuta ajatellen nimenomaan tämän humanita- maailman humanitaarisen huippukokouksen onnistumisesta. Avoimuus, saatavuus, ovat meille tärkeitä. Nyt tiedetään, että lähiseuroilla on suuria ongelmia, esimerkiksi Ukrainassa. Rahoituksen aukoista oli jo eilen lyhyesti puhetta. Ja lisäksi pitää muistaa, että tässä on syytä pureutua näihin perimmäisiin syihin, jotka, jotka sitten todellakin aiheuttavat tämän humanitaarisen avun tarpeen. Tämän kaiken hyvän lisäksi haluaisin vielä vielä täydentää muutosesityksiin tätä ehkä enemmän sukupuolitasapainoisempaan lähestymiseen. Haluamme myöskin sitten painottaa näitä unohtuneita kriisejä, jotka eivät enää ole suuren yleisön huomion keskipisteessä. Samoin sitten isäntämaiden sisäiset siirtolaiset ovat niin ikään tärkeitä. Paljon, paljon, paljon muutakin tässä vielä on, mutta nämä olivat nämä pääkysymykset, jotka eh, haluamme ottaa näissä kokouksissa esille. Erinomaisen, erinomaisen hyvää työtä ja hyviä kompromisseja lienee luvassa. One, two point. Kiitos. Pari seikkaa minulta, Enrique. Pohdin, kun eilen keskustelimme koulutuksesta lasten koulutuksesta humanitaarisen kriisin yhteydessä ehkä voitaisiin sanoa, ja jatkuvissa tilanteissa. 4 prosenttia riittääkään. Se komission edustajat sanoivat, että se ei riitä. Pitäisikö sanoa ainakin 4 prosenttia? Kun eilen kuultiin, että tarvittaisiin lisää, mitä enemmän kriisejä on, sitä enemmän tarvitaan. No tietenkin riippuen siitä, miten suuri budjetti on 4 prosenttia mistä. Ja sitten monet ovat puhuneet näistä lääkärit ilman rajoja sairaalan työntekijästä. Pitäisikö sanoa jotain näiden humanitaarisen avun työntekijöiden turvallisuudesta, jotain ennen me komissiolta ja kansalaisjärjestöltä, että ihmisten saaminen tekemään töitä näillä alueilla on yhä vaikeampaa. Ihan totta, meidän on selvitettävä tarkkaan, mitä tapahtui. Kaasassa on ollut näitä tilanteita aikaisemmin, kun tiedossa olleet sairaalat ovat joutuneet pommituksen kohteeksi. Joten näiden työntekijöiden suojeleminen on tärkeää. Muuten lopulta ei saada ketään lähtemään tällaiselle kriisialueelle. Ja lopuksi edustaja Lennon jättää Ekon pääosastolta. Haluatteko lisätä että Meillä loppuu aika. Anteeksi, että hoputan. Voisitteko puhua ihan lyhyesti? Keskeisimmät seikat vain pyydän. Thank you, Chair. Just very... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Komissio kiittää herää Salomia erinomaisesta mietinnössä myötäilee komission tiedonanto aika tehokkaasti. Se, nämä, nämä haasteet, joita esitteli johdantopuheenvuorossaan käsitteli esimerkiksi nämä yhteistyössä tehdyt humanitaariset aputoimit, ovat, haluamme sitä siitä ottaa vaarin EU kokonaisuudessaan jäsenmainen aikoo näytellä tiivistä, tiivistä roolia eturintamassa myöskin humanitaarisen avun saralla. Laajaa konsultaatiokierrosta valmistellaan jäsenmaiden kanssa. Komissio toimii tässä sitten EUn ja jäsenmaiden toimesta, puolesta myöskin ulospäin. Tämä kuulemiskierros käynnistyy huomenna laajamittaisena, kuten luvattu. Ja kuten tässä herra, herra, herra Salmin mietintöluonnoksessa todetaan, mekin olemme painottaneet sitä, että kokous on hyvä tilaisuus vahvistaa humanitaarisen avun peruspilareita entisestään. Ja niin ikään haluamme painottaa sitä, että tarpeet kasvavat, rahat eivät riitä. Ja maailmanjohtajien pitää näitä kysymyksiä pystyä käsittelemään ja äh, puutteet korjaamaan. Äh, kuten esittelijä korostaa, äh, varapuheenjohtaja Kornieva tätä humanitaarisen avun panelistia ja ryhmää johtaa tuolla kokouksessa, siis johtaa puhetta siinä, ja, ja, ja, ja rahoituskysymystä pitää sitten puida rintarinnan tehokkuutta käsittelevien toimien kanssa. Me olemme eh, eh, tiedonannossa jo luetteloineet liuran ajatuksia, joilla tätä toimintaa voitaisiin tehostaa entisestään. Eipä tässä tämän kummempaa tähän hätään. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Kiitos oikein paljon, Enrique. Voy a ser eh, lo más breve Ihan mahdollisimman lyhyesti. Olen kirjannut ylös kaiken kuulemani. Kiitän kaikkia puheenjohtajia. Kiitän kaikkia kollegoja. Uskon, että tässä on nyt riittävästi konsensusta, jonka mukaan voimme vieläkin enemmän suojella humanitaarisia toimijoita koordinaation myötä. Ja varsinkin kun on kyseessä ei-hallitusten, ei-hallitusten välinen huippukokous, on tässä puhuttu paljon muutoksista, on paljon painotettu ihmisoikeuksia, öö, sukupuolten väliset öö, perspektiivit, turvallisuus, humanitaaristen toimijoiden turvaaminen ja suojeleminen, mutta kuitenkin pari kommenttia. Uskon, että on tärkeää, että jo alusta alkaen meillä on selkeänä se, että tämä huippukokous pidetään Istanbulissa – sen ei pitäisi missään nimessä vaikuttaa ö, turkkisuhteisiimme ja vallalla olevaan tilanteeseen. Tämähän on YK-alainen huippukokous. Se pidetään Istanbulissa niin kuin se voitaisiin pitää Madridissa. Sen takia kaikki kysymykset, jotka liittyvät Turkkiin, Turkin tilanteeseen ja niin edelleen ja niin edelleen, ne pitäisi siirtää pois mahdollisimman kauas loitontaan ne tästä mietinnöstä. Toiseksi humanitaarinen kriisi, joka on nyt EU-ssa vallalla, vaikuttaa myös meidän kannanottoihimme tuossa tuossa huippukokouksessa, koska sitä mukaan kun pyrimme paremmin vastaamaan kriisitilaisen, meillä, meillä on korkeammat moraaliset vaatimukset, ja jos emme vastaa hyvin, me emme ole esimerkkeinä kenellekään, päinvastoin. Mutta emme voi mennä Istanbuliin ja keskittää asioita vain meidän omaan humanitaarisen kriisimme, koska koko maailmassa tämä meidän nykykriisimme, tämänpäiväinen kriisimme, no, nähdään ehkä monella tapalla. Kaakois-Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa on jatkuvasti uusia kriisejä. Siellä sanotaan, että tämä, me, me haluamme vain heikentää muita kriisejä. Tässä on tiettyä eurokeskeisyyttä vallalla. Me voimme puhua omista ongelmistamme, mutta usein muiden ongelmat ovat paljon pahempia, paljon kriittisempiä ja vakavampia. Sen takia meidän täytyy ottaa huomioon kaikissa puheenvuorossa tulleet elementit, mutta meidän täytyy luopua tästä eurokeskeisyydestä, kun on kyseessä kansainvälinen huippukokous, jonka YK on kutsunut koolle. Thank you very much. This is a very important... Selvä, kiitos oikein paljon. Tärkeä mietintö. Por cierto, kunduts. Totta, totta. Kundus, minä olin viimeisimmässä täysistunnossa Strasbourgissa. Ja aivan varmasti tulen jatkamaan toimintaan, niin olen ihan varma, että meidän pitää olla seurantaa siitä, mitä todella tapahtui Kundusissa. Valitettavasti näin tulee käymään varmasti jatkossakin, mutta sitä mukaan kun me olemme osoittaneet meidän tahdonvoiman määrätietoisuutemme, meidän vastarintamme ja saaneet äänemme kuuluviin, niin silloin meillä on elementtejä, joilla me voimme paikantaa humanitaariset toimijat, niin heillä voi olla myös se tunne, että että tässä ollaan jarruttamassa jotakin ja ollaan todella sotaisan konfliktin keskiössä. Kiitos muistuttamisesta viime viikosta. Tarkistusten jättämisen määräaika maanantaina viideltä. Maanantaina viideltä. Voitte puhua Enriken kanssa tarkistuksista. Eli jos ollaan samaa mieltä, niin ei ole paljon lisättävää. Kiitos oikein paljon tästä. Seuraava kohtamme 15 lykätään. Kyselytunti No sovittaa, että se voidaan jättää seuraavaan kokoukseen, eli ei kohtaa 15-16 muut mahdolliset asiat. Onko kellään tässä tärkeää sanottavaa? Ei, kiitos oikein paljon. Seuraava kokous aikataulumme suunnitelmamme mukaan 9. marraskuuta iltapäivällä ja seuraavana päivänä koko päivän ylimääräinen kokous tai kaksi ylimääräistä torstai-aamuna yhdeksältä yhdessä Afetin kanssa – Jadrovaliokunnan kanssa, näin luulen, Sahra-palkinnosta 2015 ja sitten 19. päivä lokakuuta viikon päästä Mimitsan kanssa, komissiaisenen kanssa ylimääräinen kokous kotonun jälkeisestä työstä. Saamme esiteltyä vihreän kirjan kotonun jälkeisestä toimista. Tärkeitä kokouksia siis ja kollegat, nyt meillä on yhteiskokous ympäristövaliokunnan ja maatalousvaliokunnan kanssa, tunnin mittainen – maailman ruokapäivä. Keskustelu maatalousjärjestön ja muiden ekonohjelmien kanssa. Kiitos oikein paljon kollegoille ja tulkeille ja niille, jotka lähtevät seuraavan kokoukseen 3.50 Täysistuntosalien vastapäätä. Kiitos.